esittänyt oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin. Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kappaleen mukaisesti oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään. Oikaisu löytyy Euroopan parlamentin verkkosivuilta ja sen otsikko julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjassa.